valiokunnan puheenjohtajalle tämän puheenjohtajuuden. Mission du contrôle et des affaires juridiques. Kiitoksia. Kiitoksia eri puheenjohtajille, kiitoksia kaikille teille, jotka esititte kysymyksiä, joiden vastauksia valotettiin tässä. Kiitoksia teille, hyvä varapuheenjohtaja ehdokas. Meillä on usein ollut vaikutelma siitä, että Teillä ei ollut riittävästi aikaa, että voisitte välittää kaiken sen, jota haluatte meille kertoa. Nyt teillä on viisi minuuttia aikaa, jotta voitte vielä päättää tämän esiintymisenne. Vielä kerran kiitoksia teille vastauksienne selkeydestä ja kiitoksia myös tästä päätelmästä, jonka nyt meille välitätte. Merci. Eh I, I, before I go to my... Niin, kiitoksia. Ennen kuin siirryn pitämään loppupuheenvuoroni, niin puheenjohtajien luvalla haluaisin kiittää tulkkeja, jotka kuten aivan, aina tekevät aivan erinomaista työtä ja jaksavat jatkaa pitkään. Ja itse asiassa pyrin puhumaan hyvin lyhyesti, sillä en usko, että olisi reilua, jos vastaisin joihinkin kysymyksiin lisää, mutta sitten jotkut kysymykset jättäisin vähemmälle. Minä todellakin odotan tätä viittä vuotta, joka meillä on edessämme ja minusta saatte kumppanin säännöllisen sellaisen. Joten haluaisin päättää kahteen viestiin parlamentin arvoiselle jäsenille. Ensimmäinen on kiitosviesti. Ei pelkästään siitä syystä, että olette minulle antaneet aikaanne ja olette olleet mukana mielestäni erittäin rakentavassa ja suuntaa antavassa keskustelussa, vaan myös siitä syystä, että meidän toimissamme tänään monien teidän kanssanne jo ennen tätä kuulemistilaisuutta olen saanut tuntea, että se mikä meitä yhdistää on todellinen usko siihen, että me kykenemme parempaan, voimme toimia paremmin Euroopan kansalaisten hyväksi. Ja tästä pääsen toiseen kohtaan. Pidän itseni kansalaisten palvelijana ja tiedän, että toimin parhaiten, jos suhtaudun avoimesti niin mielelläni, korvillani kuin silmillänikin. Kuuntelen teitä, kuuntelen neuvostoa, kuuntelen kansalaisiamme – koska vaikka joskus olemme sitä mieltä, että voimme olla eri mieltä ja näin tulee tapahtumaankin, niin sen täytyy pohjautua kuitenkin sille, että me kuulemme toisemme, teemme yhteistyötä, löydämme tavan parantaa sitä, mitä teemme, sillä ehdottomasti kukaan meistä, aina ainakaan minä, ei neuvosto, eikä komissio kokonaisuutena, ei edes parlamentti yksin kykene tarjoamaan tätä kaikkein parasta palvelua kansalaisillemme. Mutta yhdessä me voimme sen onnistua tekemään. Ja me teemmekin. Kiitoksia. Il appartient maintenant aux trois présidents de nos commissions de... Nyt vielä kaikkien kolmen valiokunnan puheenjohtajat voivat sitten tehdä päätelmänsä, mutta ennen sitä haluaisin sanoa, että jokaisen valiokunnan koordinaattoreille, että arviointikokous, yhteinen arviointikokous, budjetti, budjettivalvontaa ja oikeusasioiden valiokunnan kokous pidetään tänään kello 18 19.30 A1 G3 salissa Hyvä varapuheenjohtaja ehdokas. Kiitoksia vielä kerran näistä antamistanne vastauksista, ensinnäkin suullisista, kirjallisista sellaisista ja sen jälkeen suullisista. 44 kysymystä esitettiin. Kuten tekin, mekin haluamme tehdä paremmin, haluamme onnistua paremmin Euroopan kansalaisten vuoksi. Ja me tiedämme, että budjetti on vaatimaton. Se on yksi prosentti BKTstä. Ja juuri siitä syystä, että se on niin vaatimaton, meidän täytyy sitä käsitellä hellävaroin. Me olemme toimikautemme alussa. Ja menneisyyden taakka painaa harteillamme. 220 miljoonaa käyttämättä, maksamatta olevia sitoumuksia ja 24 miljardia, jotka pitäisi maksaa, vuonna, olisi pitänyt maksaa vuonna 2013 joulukuun lopussa. Eli meidän täytyy nyt nopeasti löytää rakenteellinen ratkaisu, jotta nämä maksamatta olevat sitoumukset voitaisiin likvidoida. Ja voisimme toimia oikein. Olemme ryhtyneet sitoumuksiin tänään. Nyt meidän täytyy ryhtyä niistä sitoumuksista toimiin ja poistaa nämä maksamatta olevat sitoumukset. Kiitoksia näistä ehdotuksista, joita esititte. Ymmärsimme, että joissain kohdin on vielä liian ennenaikaista saada vastauksia, mutta suhtaudumme tähän yhtä kärsimättömästi kuin tekin. Haluamme olla mukana muokkaamassa uudelleen tätä monivuotista rahoituskehystä, koska kyseessä on vaalien jälkeinen toimintakehys. Asetettiin ennen vaaleja. Ja nyt meidän täytyy sitten toimia, että voimme mahdollis- parhaalla mahdollisella tavalla vastata kaikkien eurooppalaisten odotuksiin odotuksia, jotka koskevat kilpailukykyä luonnollisesti, kasvua ja täystyöllisyyttä ja parempaa elintasoa. Tämä on siis se, mitä halusin sanoa budjettivaliokunnan nimissä. Luonnollisesti näistä 300 miljardista herää sitten paljon kysymyksiä seuraavien viikkojen aikana. Ja vuonna 2015 budjettiin Saatte hyvin pian ottaa kantaa. Ja näihin sanoin päätän. Annan edustaja Gresslelle puheenvuoron. Mit ihrem eigenen Schlüssel. Kiitoksia. Haluaisin sanoa tähän lopuksi, we can do better. Näin lupasitte ja me haluamme auttaa teitä tässä. Ja me jo tänään olemme katsoneet, että komissio voisi tehdä paremmin työtä. Eli voitte olla varmoja, että me olemme teille uudistuskumppani Tämän on uudistuskomissio. Ja tässä on nyt uusi rakenne tässä komissiossa ensimmäistä kertaa yli kymmenen vuoteen. Toivottavasti tämä jatkuu ja odottelemme iloa, ilolla yhteistyötä. Kiitokset. Oikeusasiain valiokunnan puolesta haluan kiittää teitä, komissaariehdokas esiintymisestänne ja varmasti saimme riittävästi tietoa, jotta voimme siirtyä arviointiimme. Ja muistuttaisin teitä, hyvät kollegat, siitä, että kokoonnumme kello 18 1G3 salissa. Merci, la séance est levée. On päättynyt. Félicitations, madame. Vous avez remarqué l'épreuve.